Colleagues, bring the meeting to order. Hyvät kollegat, äh, olette nähneet esitysistä luonnoksen. Passaako se kaikille? Näyttää näin olevan ja siirrymme toiseen kohtaan vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöön otto. Carlo, olepa hyvä. Grazie, president. Kiitos puheenjohtaja. No, tämä uusi komission direktiiviehdotus viittaa aiempiin asiakirjoihin, joita olemme jo tarkemmin muissa yhteyksissä käsitelleet. Esimerkiksi tämä 2020 tavoite, jonka mukaan on autoteollisuuden kilpailukykyä ja innovatiivisuutta Euroopassa tuettava ja myöskin on edistettävä investointeja puhtaampiin uusiin energiamuotoihin. Lisäksi puhutaan 2010 asiakirjasta, jossa haluttiin tällaisten vihreiden ajoneuvojen käyttöä ilmastonmuutoksen torjunnassa edistää. yhteisön oikeuteen nyt halutaan erityisesti tässä näitä sääntöjä luoda ja pitäisi myöskin, että kaikissa jäsenvaltioissa otetaan yhteiset tekniset määritelmät näille ajoneuvoille käyttöön. No, tästä uudesta direktiiviehdotuksesta komissio toivoo, että olisi jonkinlainen vähimmäisinfrastruktuuri vaihtoehtoisille polttoaineille ja että otettaisiin yhteisössä käyttöön yhteiset tekniset eritelmät. Lisäksi halutaan tukea Euroopan auto- ja laivateollisuutta ja halutaan myöskin siis laajentaa näiden vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttö meriliikenteeseen, yleisesti siis liikenteeseen, ja tällä tavalla voitaisiin sitten ajaa sitä tavoitetta, jonka mukaan 60 prosentilla liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä pitäisi vähentää 2050 vuoteen mennessä. Tässä direktiiviehdotuksessa säädetään se, minkälaisia kansallisia toimintakehyksiä tai strategisia kehyksiä pitäisi luoda, ja tässä velvoitetaan jäsenvaltiot määrittämään sitoumukset keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöönotolle liikenteessä. Lisäksi halutaan taata se, että näille polttoaineille, vaihtoehtoisille polttoaineille luodaan infrastruktuuri ja että näitä infrastruktuureja koskisivat yhteiset tekniset eritelmät kaikkialla yhteisössä. Halutaan tietyt äm, latauspisteiden vähimmäismäärät myöskin maakaasulle. Ja tässä ei siis pelkästään viitata sähkökäyttöisiin ajoneuvoihin, vaan tai sähköön, vaan kaikkiin vaihtoehtoisiin polttoaineisiin, kuten myös maakaasuun ja vetyyn. Eli tässä halutaan siis tällaiset latauspisteiden vähimmäismäärät per jäsenvaltio määrittää erityisesti sähkökäyttöisille ajoneuvoille. Ja tässä 10 prosenttia olisi se määrä, jonka pitäisi olla julkisia latauspisteitä kussakin jäsenvaltioissa. Sitten tässä on tiettyjä säännöksiä siitä, minkä voi olla etäisyys eri latauspisteiden välillä riippuen tietysti tuosta, siitä, onko kyse sähköstä tai maakaasusta vai muusta. Tässä eritellään myöskin erilaiset maakaasut, esimerkiksi kaasumainen maakaasu pain, tai paineistettu maakaasu sekä nesteytetty maakaasu. Ja siksi lisäksi maakaasua pitäisi voida käyttää myöskin paremmin hyödyksi meriliikenteessä niin kuin tieliikenteessäkin. Lisäksi tässä tekstissä puhutaan kuluttajien tiedottamisesta, eli ohjeiden ja tietojen pitäisi olla selkeämpiä ja helpompi helpompia ymmärtää, erityisesti mitä tulee näiden laitteiden yhteen sopivuuteen. Ja näitä ohjeita pitää sitten olla muun muassa ajoneuvoissa ja muissa. Me olemme käyneet valiokunnassa keskustelua delegoiduista säädöksistä ja tässä nyt säädetään tai ehdotetaan, että komissio voisi delegoiduilla säädöksillä tietyt asiat määrittää näiden infrastruktuurien osalta. Minä tässä olen käynyt kuulemismenettelyä ja siihen on todellakin hyvin osallistuttu sidosryhmien taholta. Sektorilla itsellään on tiettyjä odotuksia pitäisi tukea tätä direktiiviä tietyllä monialaisella lähestymistavalla niin, että tässä ei pelkästään energiantuottajia tähdättäisi tai pelkästään autojen valmistajia tai yleensäkin ajoneuvojen valmistajia, vaan tässä pitäisi todellakin jäsenvaltiot saada paremmin mukaan, koska monet näistä tavoitteista, strategisista tavoitteista riippuu siitä, miten jäsenvaltiot velvoitteensa hoitavat. Esimerkiksi jäsenvaltioiden tehtävänä on varmistaa tuo itse infrastruktuuri, jotta sitten niin ala, itse sektori voi myöskin investoida näihin laitteisiin ja niiden kehittämiseen. Ja siksi on hyvin tärkeää, että jäsenvaltiot ovat mukana, jotta saataisiin tämä direktiivi kunnolla täytäntöön pantua ja siksi tarvitaan kunnianhimoisia sitoumuksia ja tavoitteita. Tässä pitäisi ottaa kaikki mahdolliset näkökulmat huomioon, näiden tässä tekstissä käsiteltyjen polttoaineiden osalta. Ja varmaankin Liettuan puheenjohtajakaudella tätä enemmänkin sitten vielä arvioidaan ja käsitellään, koska tämän, tällä puheenjohtajakaudella ei ole enää tarpeeksi aikaa tästä yksityiskohtaisesti neuvotella. Mutta tietyt tavoitteet on huomioitava myös yksittäisten jäsenvaltioiden tasolla. Ja se on sellainen keskustelu, jota meidän todella täytyy täällä käydä. Ja sitten myöskin liitteisiin liittyy kysymyksiä, koska liitteissä on hyvin teknisiä yksityiskohtaisia tietoja, jotka sitten taas ovat tärkeitä alan valmistajille, alan toimijoille. Ja nyt sitten aikataulu tässä keskustelussa on sellainen, että mietintöluonnos varmaankin saan sen aikaiseksi heinäkuussa, syyskuussa sitten käsitellään sitä ja marraskuussa voitaisiin varmaan äänestää valiokunnassa. Katsotaan nyt sitten, mitä koordinaattorit miten koordinaattorit suhtautuvat tuollaisen minikeskusteluun tai kuulemiseen. Mutta tässä työtä jatketaan. Kiitos. Thank you, Mr. Fidanza. Mr. Sa- Kiitokset sitten Said Alkadraui. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin äh, aluksi pyytää anteeksi edustaja Hertogin puolesta. Hän äh, ei ehtinyt lentokoneeseensa, joten äh, sen vuoksi hän pyysi minua välittämään hänen huomionsa ja tulen puhumaan englantia. Joten ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää hänen alustuksestaan ja uskon, että kykenemme tekemään hyvää yhteistyötä tässä asiassa. Olemme kaikki samaa mieltä, että tarvitsemme realistista pitkän aikavälin strategiaa, jotta voimme lopettaa öljyn monopolin liikennesektorilla ja huolehtia myös globaalilla tasolla puhtaammista autoista ja sen vuoksi komission ehdotus vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotosta on askel eteenpäin. Sen vuoksi, että siinä kaikkien jäsenvaltioiden täytyy hyväksyä tai laatia tällaisia markkinastrategioita puhtaammille polttoaineille. Ja ihan oikeutetusti tässä on tavoitteena se, että saadaan aikaan EUn alueen yhtäläiset harmonisoidut standardit ajoneuvoille ja tämä parantaa interoperabilisuutta alusta alkaen. Mitä tulee näihin ehdotettuihin vähimmäisvaatimuksiin, jotka olisi toteutettava 2020 mennessä, niin ensi katsauksella ne vaikuttavat kovin kunnianhimoiselta. Kaksi asiaa tulee olemaan ratkaisevaa tälle keskustelulle. Nimittäin ensinnäkin se, että analysoidaan rahoitusoptiot, koska jäsenvaltiot ovat tästä jo huolissaan ja te tiedätte, mikä konteksti tällä hetkellä on, jossa me toimimme. Sen vuoksi meidän täytyisi tietää, mitä konkreettisia rahoitusmekanismeja voidaan käyttää, jotta me voisimme rahoittaa esimerkiksi nämä julkiset latauspisteet. Ja toiseksi meidän täytyy löytää oikeanlainen tasapaino selkeän määritelmän, selkeän määrittelylle tälle infrastruktuurille, esimerkiksi minimimäärä sähköautojen latauspisteille ja tiettyä joustoa markkinoiden tarpeille, jotta voimme välttää turhia investointeja. Kaikkein tärkeintä on, että kuluttajien käytös on keskiössä, vaikkakin kuluttajien eh, tietous eh, vaihtoehtoisista polttoaineista tulee kasvamaan automaattisesti. Eh, mutta sen lisäksi täytyisi etukäteen myös lisätä tätä kuluttajien tietoisuutta, että voimme ohjata kuluttajien käyttäytymistä. Ja lopuksi haluaisin painottaa, että myös paikalliset viranomaiset olisi otettava mukaan koko päätöksenteko prosessiin sen vuoksi, että heidän tukensa ja halukkuutensa on äh, ratkaisevaa, jos me haluamme, että tämä onnistuu. Joten meidän ryhmämme tekee mieli hyvin yhteistyötä esittelijän ja muiden varjoesittelijöiden kanssa tässä hyvin tärkeässä asiassa. Kiitos. Kiitos. Edustaja Maisner ei ole paikalla. Onko täällä joku, joka puhuu edustaja Maisnerin puolesta? Edustaja Vilma, olkaa hyvä. Kiitos, Kiitos puheenjohtaja koordinaattorit ovat valmistaneet tätä Liettuan puheenjohtajakautta varten voinut osallistua tähän kokoukseen, mutta nämä vaihtoehtoiset polttoaineet ovat erittäin tärkeitä. Se on jo pitkän aikaa ollut kiinnostunut nesteytetystä maakaasusta, nimenomaan merikuljetuksissa se on tärkeä, kuin myös sisämeriliikenteessä, sisä, sisävesiliikenteessä. Tämän ansiosta voidaan me vähentää typpipäästöjä 80 prosentilla ja rikkipäästöt ovat tippuneet lähes nollaan. Tämä on erityisen tärkeää, kun tutkimme rikkipäästöjä Pohjanmerellä ja Baltianmerellä, koska raja-arvot ovat siellä hyvin kummianhimoisia. Niistä päätettiin viime vuonna. Tähän asti laivanparustajat ovat sanoneet, että nesteytetty maakaasu ei ole mikään optio niin kauan kuin ei ole pystytty takaamaan tätä LNGn purkusatamien turvallisuutta, eli on erittäin tärkeää investoida nesteytetyn maakaasun infrastruktuuriin purkutilanteissa ja silloin, kun on tarvetta ilmennyt. Komission ehdotus on hyvä aloite tästä pattitilanteesta pois pääsemiseksi. Tämä on minimi nesteytetylle maakaasulle ja sen infrastruktuurille. Tämä voisi olla myös hyvää suunnittelua laivavarustelijoille ja hyödyntää tätä teknologiaa. Olemme myös erittäin iloisia tästä toimintasuunnitelmasta, jonka komissio on julkaissut yhtä aikaa näiden vaihtoehtoisten sen liittyvän direktiivin kanssa. Kiitos paljon esittelijälle Carlo Fidanzolle. Thank you, Mrs. Lichtenberger for the Greens. Sitten edustaja Lichtenberger, ei, vai herra Taylor. Tarkistan vielä, että oletteko te varjoesittelijä vai vai vaihdatteko te? But I will speak afterwards. I will swap you around. No, saatte puhua vuorotellen. Um, yes, and I'm very pleased to be... Kiitos oikein paljon. On hienoa olla vihreiden varjoesittelijä. Niin komissiolla on tässä päästövähennystavoite liikenteen alalla. Halutaan 60 prosentilla 2050 vuoteen mennessä vähentää näitä päästöjä, mutta samalla sitten käsitellään tai unohdetaan se, että nykyiset biopolttoaineet itse asiassa aiheuttavat enemmän päästöjä kuin mitä niillä voidaan säästää. Tämä johtuu siitä, että joudutaan tuotannossa käyttämään enemmän maata, maa-alaa. Ja ihmiset yhä vähemmän haluavat nyt investoida tähän vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin, koska ei ole näitä ajoneuvoja, jotka näihin infrastruktuureihin tukeutuisivat. Ja siksi nyt tarvitaankin tässä, tällä alalla johtajuutta. Ja mielestäni meidän pitäisi tätä teknologista neutralismia tässä vähän laajentaa, tai pitäisi todellakin keskittyä nollapäästöteknologiaan tai sen sijasta oikeastaan vähäpäästöiseen teknologiaan – koska me haluamme aiheuttaa nykyistä vähemmän hiilidioksidipäästöjä. Mutta tämän kehyksen pitää olla todella vakaa ja vahva, jotta tämä kaikki onnistuisi. Nyt tässä puhutaan nesteytetystä maakaasusta, paineistetusta maakaasusta, vedystä. Ne ovat nyt kaikki tässä lisäyksiä. Ja on hienoa, että komissio ehdottaa, ostaa paineistettua maakaasua niin, että 150 kilometrin välein vuoteen 2020 mennessä olisi tällaista. Ja sitten, sitten taas Euroopan laajuisessa verkossa 400 kilometrin välein olisi näitä vetylatauspisteitä. Myöskin maakaasun, nesteytetyn maakaasun pitäisi olla saatavilla kaikille <clears throat> kaikille aluksille, kaikissa tärkeimmissä sisävesi- ja merisatamissa, kuten Rova Meisnerkin sanoi. Ja tämän lainsäädännön pitää olla vakaa, jotta tämä onnistuisi. Odotan suuresti näitä ehdotuksia ja todellakin osallistumme tämän mietinnön luonnoksen kehittämiseen. Stefan Dahlen. Ja Kiitos puheenjohtaja. Tämä komission ehdotus on hyvin kunnianhimoinen ja siinä on koko joukko hyviä tavoitteita, nimenomaan se, että vähennettäisiin päästöjä eri liikennemuodoissa. Tämä on tavoite, jota voimme tukea. Jos katsotaan esimerkiksi rikkipäästöjen vähentämistä äh, laivaliikenteessä, niin tämä näyttää oikein hyvältä tämä ehdotus. Kuitenkin kaikkein tärkein asia tässä koko ehdotuksessa on se, että tuleeko tämä onnistumaan. Ja siltä osin minulla onkin vielä kysymyksiä, ja mainitsenkin niistä joku sen. Ensinnäkin koko tämä rahoitus. Tässä on liitteissä erilaisia taulukoita, jotka eivät kyllä minua mitenkään vakuuta siitä, että rahoitus onnistuu. Vaikka tässä nyt on puhuttu koko TEN TEN-T-budjetista, mutta koko TEN-T-budjettikeskusteluhan on vain käynnissä vielä. Joten rahoitus on suuri huolenaihe, koska ei siinä ole kysymys ainoastaan Euroopasta, vaan siinä on kysymys jäsenvaltioiden halukkuudesta ja valmiudesta olla mukana. Koska jäsenvaltioille tässä tavallaan annetaan hyvin kunnianhimoinen ohjelma ja heidän täytyy siihen osallistua. Ja sen vuoksi haluaisin kuullakin komissiolta eh, hieman selvitystä tähän, mikä on rahoituksen tilanne ja mikä on jäsenvaltioiden rahoitushalukkuus. Toinen asia liittyy sitten sähköautojen latauspisteistä. Eli tässä tavallaan meitä eh, ajetaan nyt kohti tällaista eurooppalaista eh, sähkötolppaa, mutta entäs sitten japanilaiset autot, voidaanko ne ladata samasta, onko niillä samanlainen äh, latauspiste ja latausliitentä? Ja ajatellen sitä, että esimerkiksi autoissakin on erilaisia äh, polttoaineita 95, 98 ja diiseliä. Tuleeko sitten näihin sähkötolppiinkin kolme erilaista pistorasiaa? Sitten on Lisäksi vielä kysymys siitä, mitä Euroopan parlamentti itse tekee. Jos minä esimerkiksi ajan Strasbourgin autolla, ja toivon mukaan minä pian saan uuden sähköauton, niin voinko minä tämän sähköautoni sitten ladata Brysselin tai Strasbourgin äh, parkkihallissa? Joten meidän täytyy katsoa itseämme myös, mitä Euroopan parlamentin hallinto tekee omalle infrastruktuurilleen, niin ajattelen tässä myös neuvostoa ja komissia. Eli tuleeko Euroopan toimielimet nyt olemaan tässä esikuvana ja näyttämään, että me itse annamme infrastruktuurin käyttöön. Joten siis tämä on erittäin hyvä ehdotus, mutta tässä on kuitenkin aikamoisia ongelmia vielä ja sen vuoksi toivonkin, että komissio voisi antaa meille hieman selvennystä tästä. Kiitos. Thank you, Mr. Rike. Kiitokset sitten, edustaja Rike. Merci, monsieur le président. Kiitos, puheenjohtaja. Minä halusin samalla kun onnittelen tämän ehdotuksen tekijöitä. Se on ihan yhteneväinen meidän tavoitteidemme kanssa. Ensimmäinen kommentti on kuitenkin I don't know whether you're the relay booth, but we're not getting English. Me emme nyt saa englantia englannin kanavalta. Can we check that? Toimiiko nyt? Selvä. Hienoa. Dominik, voitko aloittaa uudelleen? Merci, monsieur Kiitos puheenjohtaja. Aloitetaan alusta. Muutama kommentti. Ensimmäinen on näin tämän direktiivin Sijoittaminen yleispuitteisiin, siinä on jo yksi ongelma, joka otettiin esille kahden puhujan toimesta rahoitusongelma. Minä muistutan, että kuitenkin kun me jätämme your, Connecting Your Facilities, sehän on näissä horisontaalisissa painopistealueissa sanottu totta kai on ehkä vähän epävarmuutta rahoituksen volyymista, onko se mm, ja prosenttiluvuista, mutta Onko meillä riittävästi resursseja? Mikä meitä häiritsee Connecting Your Facilities, että meillä on tässä rahoitusinstrumentti. Tiedämme, että tämä instrumentti ei ole riittävä. Tämä ongelma rahoitus, tämä Connecting Europe Facilities pitäisi ottaa esille tässä keskusteluissa, tässä direktiivissä, direktiivissä siitä puhutaan. Toinen asia on vähintään yhtä tärkeä tämän direktiivin sijoittaminen yleiseen energiakeskusteluun, energiapolitiikkaan. Puhutaan vaihtoehtoenergiasta kaikkeen, kaikkeen liikkuvaan liittyvässä keskustelussa. Minä otan kaksi esimerkkiä. Ensimmäinen esimerkki on sähköauto. Jos ajattelemme koko Ranskan autokantaa, joka siirtyisi sähköiseen autokantaan, me tarvitsisimme uusia ydinvoimaloita voidaksemme ladata näitä autoja. Ongelma on silloin tämä kokonaisvaltainen lataus, kun jos me ajattelemme tätä energiapolitiikkaa kokonaisvaltaisesti. Sitä on vaikea lähestyä, jos otamme globaaliset, mitkä ovat energialuvut, tarvittavat energialuvut ja prosentit ja miten voidaan ladata näitä autoja. Jos ajattelemme tätä energiakysymystä myös energian varastoinnin kannalta, kun puhuttiin vedyn, <clears throat> vara, vedyn varastoinnista, minä puhun vetyverkostosta, liikkuvasta vedyn varastoinnista, minusta se ei ole yhtään uskottava tai luotettava, jos ajattelemme infrastruktuurin kannalta. Meidän täytyy ajatella näitä vetylaitoksia, ne vara, tuottavat oman energiakäyttönsä. Se voisi olla myös mahdollisuus sähkön varastointiin ja tätä direkt tätä, asia, tätä ei ole otettu esille tässä direktiivissä. Missä on meidän kokonaisvaltainen budjettilähentyminen, kokonaisvaltainen energian käsittely? Meidän täytyy pystyä jakamaan nämä asiat myös hyvin, ja näitä ei ole ollenkaan käsitelty riittävästi, jos laisinkaan. Vielä muutama kommentti. Peter van Dalen puhui tästä mm, reitityksestä kun puhuttiin näistä standardisoiduista latauspisteistä, meillä on, tarvitaanko siellä lisää turvallisuusmääräyksiä, jos meillä on näitä turvallisuusargumentteja, ne vaihtelevat hyvin paljon. Meidän pitää tehdä tähän direktiivin ehdotus, ehkä ehdotus olisi sen sorttinen, että meillä olisi kaksi tai kolme standardisointua, kun puhumme sähkön, sähkön riittävästä saannista latausta varten, mutta meillä on kuitenkin joitakin laitoksia, jotka ovat jo olemassa sähkön latausta varten. On vähän paradoksaalinen tilanne. Ne, jotka ovat lähteneet jo etukäteen liikkeelle, he saavat rangaistuksia, koska pitää lähteä, lähteä laatimaan normeja, normeja. Meidän pitäisi myös lähteä äh, tarkastelemaan näitä ylimeno äh, toimenpiteitä, äh, mitkä Nämä olivat ne kommentit, jotka halusin tässä vaiheessa tuoda esille. Siis Lichtenberger. Kiitos ja sitten edustaja Lichtenberger. Niin, kiitos. Olen samaa mieltä siitä, mitä kollega Rikke sanoi. Ei ole kysymys vain siitä, että standardisoinnin kautta ne jotka jo nopeasti ovat käynnistäneet infrastruktuurin käynnist- käyttöönoton, että heitä rangaistaisiin tai estettäisiin niitä kehittämästä uusia ajatuksia. Tämä on lähtökohta, kun me lähdemme puhumaan asiasta. Tämä merkitsee sitä, että teknologian neutraalisuus on erinomainen asia. Ja nimenomaan mitä tulee näihin latauspisteisiin, sähkölatauspisteisiin, niin eh, on kaiken näköisiä, siis on jo malleja, jotka eh, mahdollistavat monia eri eh, latauskeinoja. Mutta meidän täytyy huolehtia siitä, että ne, jotka ovat nopeasti lähteneet tähän infrastruktuuriin panostamaan, että heitä ei rangaista. Ja että esimerkiksi sähköauton akku akkujen kehitystä hidastetaan, koska me tarvitsemme eh, tietynlaista tukea kaikille. Ajatelkaapa silloin, kun otettiin ensimmäiset videolaitteet käyttöön, silloin yksi suurimmista ongelmista oli se, että oli kaksi tai kolme erilaista mallia markkinoilla ja vain yksi jäi markkinoille. Kaikki muut olivat tällaisia epäonnistuneita eh, investointeja ja hyvin monet koulut eh, olivat eh, investoineet väärään malliin. Eli tämä on tärkeää. Toinen asia, joka on myös hyvin ratkaisevaa, nyt ei tulisi liittää tähän liian suuria muutosodotuksia sähkö autojen kohdalla. Ei kaikkein suurin ongelma ole tämä lataus. Ihmiset, joilla on sähköautoja, he tietävät kuinka kauan he voivat matkustaa ja tällä sähkö yhdellä latauksella ja esimerkiksi ilmastointi vie enemmän ja niin edelleen. Vaan suurin ongelma tässä on se, että Euroopan unionilla ei ole toimivaltuuksia liittyen nimenomaan näihin suurkaupunkeihin, jos asun kaupungissa ja kadulla ja, ja minulla ei ole kadulla ollenkaan mahdollisuutta lataukseen, niin en voi ostaa edes sähköautoa. Ja tämä koskee lähinnä kaikkia suurkaupunkeja, että kadulla ei ole latausmahdollisuutta. Ja tämä estää ihmisiä siirtymästä sähköauton käyttöön. Eli vasta siinä vaiheessa, kun me saamme yhteen sopivia latausasemia koko Eurooppaan, sähköautojen määrä kasvaa. Me voimme antaa vain suosituksia jäsenvaltioille niin, että niillä meillä olisi tällaiset yhteen sopivat latauspisteet koko Euroopassa, koska tämä on se ongelma. Ja tämä on se, miksi usein ostopäätöstä tehtävässä, tehtäessä ei ostetakaan sähköautoa. Nämä ovat kaksi perusasiaa, jotka, joista, joita meidän tulee käsitellä tarkemmin niin, että emme ajaudu sellaiseen tilanteeseen, jota me emme halua, nimittäin se, että ei annetakaan parempaa liikkuvuutta ihmisille. Ja että me sitten samalla jarrutamme kehitystä, koska meidän täytyy saada ratkaistuksi nämä akkuasiat ja tämä kaasuasiat ja uudet automallit. Ja meidän on tehtävä kaikkemme, että me tuemme sitä emmekä estä. Sitten edustaja Foster. Well, thank you, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. No, haluaisin yhtyä varjoesittelijä Peter Van Dalenin sanoihin ja sitten voisin esittää myös muutaman huomion. No me kaikki haluamme tietysti vähentää päästöjä, se on selvä ja se on hyvä ehdotus komissiolta. Mutta ihan rehellisesti sanottuna tämä on hankala kysymys. On niin paljon asioita, joita tässä ei ole huomioitu ja joita ei voi tehdä. Ja olen nähnyt Luxemburgin aukiolla tällaisia sähköautopisteitä, joita ei kuitenkaan koskaan käytetä. Eli puhutaan nyt suurista investoinneista, ja tässä on jo aloitettu rahoitustaistelut suorastaan. Mutta meillä on myöskin huolenaiheita sen suhteen, että komissio tässä määrittää nyt neljä ähm, energian lähdettä. Miksi juuri nämä neljä? Ja mikä sopii millekin jäsenvaltiolle, mikä sopii liikennetyyppiin. Ja Dominic Rike tämän Ranskan esimerkin maino, main, mainitsi jo esimerkiksi ydinvoiman vienti esimerkiksi yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Eli tässä on nyt tavoitteita 2020 vuoteen mennessä tai 2030. Totta kai maat voivat mennä eteenpäin, mutta minun mielestäni tässä pitäisi katsoa, kuinka tämä kehittyy, kun teknologia kehittyy. Ei, se ole, ei tässä ole kyse mistään komission asetuksesta tai direktiivistä. Me emme halua, että komissio kertoo tässä, mikä on standardi tai ei, vaan markkinat sen tekevät. Eli tässä nyt jäävät aikaiset nopeat toimijat vähän huonompaan asemaan, jos näin toimitaan. Ja voi olla, että on sellaisia saarekkeita, joilla ei ole mitään tällaista voimanlähdettä ollenkaan olemassa. Eli tätä pitäisi nyt hieman tarkemmin käsitellä. Ihan lopuksi puheenjohtaja vielä. Jokaisen jäsenvaltion pitäisi määrittää oma politiikkansa, katsoa mikä on käytännöllistä ja mikä toimii omassa maassa ja sen mukaan sitten pitäisi toimia. Meidän täytyy kunnioittaa toissijaisuusperiaatetta, maantieteellistä näkökulmaa ja lisäksi ajatella valmistajia, kun haluamme vähentää päästöjä. Komission pitäisi nyt uudestaan katsoa näitä lukuja ja etäisyyksiä, joita täällä on annettu. Pitäisi myös katsoa rahoituspuolta ja direktiivin käytännöllistä puolta. Ei tässä ole varmaan nyt ihan loppuun asti näitä ehdotuksia ajateltu. Kiitos. Bradbourne. Oh. Edustaja Bradbourne teidän puheenne on jo, puheenvuoronne on jo pidetty, näin minulle on kerrottu. No, ehkä näin, mutta olen hyvin pitkälti samaa mieltä siitä, mitä kollegat Peter van Dalen, Foster ja Rike ovat sanoneet. Muutama asia kuitenkin vielä olen hyvin pitkälti samaa mieltä edustaja Fosterin kanssa ja menen ehkäpä vielä pidemmälle, koska tämä on yksi huonoiten valmisteltuja ehdotuksia, mitä komissiolle on tullut komissiolta on tullut liikennevaliokuntaan. Tässä on jälleen kysymys tällaista asiasta, jossa me pyrimme muotoilemaan ratkaisuja ongelmalle, jota ei vielä ole olemassa. Ensinnäkin teknologia on hyvin pitkälti vielä kehityksen alaisena. Emme me tiedä, millä tavalla ja mihin suuntaan tämä kehitys kulkee. Ja Rova Lichtenbergerin kanssa en yleensä ole samaa mieltä, mutta nyt olen. Meidän ei tule kuitenkaan rangaista ihmisiä, jotka lähtevät markkinoille aikaisessa vaiheessa ja lähtevät kehittämään näitä asioita. Ja kuitenkin tässä yritetään nimenomaan tehdä sitä. Joten minusta tämä ei yleisesti ottaen ole hyvä asia. Tämä, on, tämä tällainen yksi koko sopii kaikille malli, joka yleensä päätyy siihen, että se ei sovi kenellekään. Sen vuoksi, että yksittäisillä jäsenvaltioilla on erilaiset näkemykset ja erilaiset politiikat niiden energiamiksinsä suhteen ja liikennemuotojen suhteen. Ja näin tulee ollakin. Se on jäsenvaltioiden oma päätöksen alaisena. Ei komissio voi siihen sekaantua. Toisekseen täällä on mainittu se, että, että olisi tietyt äh, minimimäärät latauspisteitä erityyppisille energialähteille. Äh, niin, no, minä olen niin vanha, Jotkut voivat sanoa, että minä olen niin vanha, että minä muistaisin ensimmäisen mensa auton No en ole. Mutta joka tapauksessa silloin, kun ensimmäiset autot tulivat, äh, niin ei silloin sanottu, että että bensa tankkiasema pitää olla X kilometrin välein. Ei, vaan se jätettiin markkinoiden ratkaistavaksi ja markkinat ovat sitten sen ratkaisseet. Joten minä en usko tällaisiin minimivaatimuksiin. Se on suoraan sanoen minusta naurettavaa. Ja vasta siinä vaiheessa, kun jäsenvaltiot tietävät, mikä energia, miksi heillä on käytössä, sehän tulee olemaan ratkaisevaa. Ja sitten tämä on oikeastaan kysymys joko komissiolle tai esittelijälle, tässä viitataan siihen, että tämä osittain rahoitettaisiin TEN-ohjelman kautta. Miten me voimme sanoa, että se osittain rahoitetaan TENin kautta? Tai että minusta eh, tämä verkkojen Eurooppa-väline on huomattavasti parempi tähän kuin tämä osarahoitus. Me emme ole kuitenkaan vielä vieneet päätökseen neuvotteluita monivuotisesta rahoituskehyksestä, ja sen vuoksi me emme tiedä, kuinka paljon rahaa potissa on ja että siinä vaiheessa lähdetään ehdottamaan uusia vaihtoehtoisia rahoitusvälineitä, kun me emme edes tiedä äh, monivuotisen rahoituskehyksen äh, yksityiskohtia. Se on mielestäni ihan hullua. Se, mitä meidän pitäisi nyt tehdä, on katsoa, mihin me päädymme näissä rahoitusneuvotteluissa ja mitä vaikutuksia sillä sitten on äh, Euroopan laajuisten verkko-ohjelmalle sekä verkkojen Eurooppa-välineelle. Ja sitten vasta lähteä arvioimaan, josko vai ylipäätään pitäisikö Euroopan olla mukana näissä asioissa. Joten tämä on minusta se avainasia, joka on ratkaistava ennen kuin lähdemme eteenpäin puhumaan näistä asioista. Kiitos. Thank you. Mr. Fidanza, Kiitos, äh, herra Fidanza. Minä tiedän, että teidän täytyy lähteä. Haluatteko te puhua nyt? Niin, tosiaan pyydän anteeksi kollegoilta. Minulla on komission kanssa tärkeä tapaaminen, jota en todellakaan voi jättää väliin. Otan huomioon kaikkien teidän kannanottonne ja pyrin mahdollisimman nopeasti myös tapaamaan kaikki varjoesittelijät, jotta voimme sitten alkaa tässä jo kehitellä tätä tekstiluonnosta, mutta pyydän anteeksi, että joudun poistumaan. Herra Onidi komissiosta, haluatteko sanoa jotain? Seems Thank to you. be warmly welcomed, your report. I think not. It's just... Thank you, Mr. Chair. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos valiokunnan jäsenille, kiitos varjoesittelijälle, esittelijälle. Ja haluaisin aluksi todeta, että tämä on mielestäni hyvin lupaavaa. Ehkä vain muutama kysymys voitaisiin tässä ottaa esille, joihin viitattiin. Eli tässä ei nyt ole kyse siitä, että hullut komission virkamiehet keskenään eh, tässä työskentelisivät. Ei, vaan jo vuosien ajan kaikki sidosryhmät alalta ovat olleet tässä työssä mukana ja myöskin kaikkien jäsenvaltioiden viranomaiset ovat tähän osallistuneet. Ja nyt tähän on sitten kahteen kertomukseen laitettu nämä parhaat tiedot ja, kaikki asiat yhteen. Tämä löytyy kaikki sieltä vaikutusten arvioinnista, joka on tämän ehdotuksen tueksi tehty. Ja meillä on myöskin mahdollisuus tässä rikkoa öljyn monopoliasema tällä liikennealalla. Tässä on kyse päästöjen vähentämisestä, tässä on kyse kilpailukyvystä. Jos Eurooppa ei tee tätä, niin Euroopan ulkopuoliset maat kyllä tekevät. Ja jos me nyt haluamme pysyvästi varmistaa liikennealan kilpailukyvyn, niin meidän on tehtävä tämä. Jos katsotaan vaikkapa Kiinaa tai Yhdysvaltoja, niin voimme havaita, kuinka nopeasti kehitys tässä edistyy, kun politiikalla sitä tuetaan. Lisäksi tämä liittyy energiapolitiikkaan EU:ssa ja hienoa, että monet täällä edustajista mainitsivat mahdollisuuden myös hyvin yksityiskohtaisesti käsitellä vaikutuksia myös energiapolitiikan kannalta. Ja siksi me haluamme varmistaa, että erilaisia energianlähteitä on tässä käytettävissä. Ja on hyvin tärkeää aloittaa tästä teknologian neutraaliudesta. Tämä tarkoittaa meille sitä, että kaikki polttoaineet on otettava mukaan, kaikille polttoaineille on annettava mahdollisuus. Ja me uskomme myöskin, että kaikilla liikennemuodoilla on oltava mahdollisuus. Eli siksi emme halunneet jättää mitään liikennemuotoa ulkopuolelle. Kun nyt katsotaan, mitä Euroopan parlamentti on poliittisesti pääsyjien tai tutkimuksen edistämisen verotuksen alalla hyväksynyt, niin tärkeä tai suuri puute oli se, että tällaista infrastruktuuria ei ole EU:ssa riittävästi. Eli teknologiaa on saatavilla, se on jo tarpeeksi kehittynyttä, sitä voitaisiin käyttää laajemmin, jos olisi infrastruktuuri olemassa. Ja siksi tässä ehdotuksessa on nimenomaan keskitytty infrastruktuurin käyttöönottoon. Eli miten polttoainekohtaisesti tätä edistetään ja me olemme todella halunneet tähän direktiiviehdotukseen ottaa vain kaikista tärkeimmät olennaiset asiat, jotta voimme tietyllä tavalla ohjata markkinoita esimerkiksi rahoituksen suhteen. Ja tämä ei ole nyt sellainen ehdotus, jossa pelkästään julkisesta varoista rahoitettaisiin koko infrastruktuuri. Silloin kun tätä teknologiaa alettiin kehittää, niin ei ollut jäsenvaltioiden tehtävä näitä latauspisteitä perustaa ja rakentaa, mutta jäsenvaltioiden tehtävänä oli kuitenkin määritellä se, miten latauspistejärjestelmä organisoidaan jäsenvaltioissa. Ja me halutaan, haluamme tässä kohtaa nimenomaan varmistaa sisämarkkinoiden toiminnan. Jos jäsenvaltiot toimivat epäjohdonmukaisesti tässä eikä tätä koordinoida, niin tämä ei edisty ja siksi tämä on hyvin tärkeää. Eli me halusimme todellakin eurooppalaiset standardit tälle alalle ja hyvin nopeasti. Tietysti tiettyjä siirtymäkausia tässä on, mutta fakta on se, että Eurooppa tarvitsee standardeja, jotta pääsemme alalla eteenpäin. Eli me nyt siis uskomme, että tässä on tällainen diili nyt tarjolla investoijille. Ja myös julkiset julkisten viranomaisten eh, pitäisi osallistua rahoitukseen, mutta siellä puolella odotetaan tiettyä näkyvyyttä, ennakoitavuutta. Ja me uskomme, että tämä on nyt se asia juuri, mitä me ehdotamme. Ja monet täällä mainitsivat kuluttajanäkökulman, ja myös siltä puolelta täytyy paremmin katsoa, millaisia käytännön ongelmia kuluttajilla on, kun he pyrkivät käyttämään näitä vaihtoehtoisia ajoneuvoja. Kiitos. Thank you, Mr. Anid. Kiitos, herra Onedin. Toistaisin sen, mitä esittelijä sanoi tässä aikaisemmin aikataulusta. Minikuuleminen on 18. kesäkuuta tai siitä päättävät koordinaattorit myöhemmin tänään, mutta tämä nyt on ehdotus. Ja lausuntoluonnos esitellään 16-17 syyskuuta ja tarkistusten määrä aika olisi ensimmäinen lokakuuta. Ja näitä käsiteltäisiin sitten 4-5. marraskuuta ja äänestys 14. marraskuuta liikennevaliokunnassa. Eli tässä on vielä matka, mutta kuitenkin yllättäen nämä päivämäärät ovatkin edessämme. Seuraavaksi esityslistalla on bensiinin ja dieselpolttoaineiden laadusta annetun direktiivin ja uusiutuvista lähetteistä peräisin olevan energiankäytön edistämisestä annetun direktiivin muuttaminen. Tämä lausunto, äh, lausunto ympäristövaliokunnalle ja esittelijä on Sabine Wills. Ja, Kiitos. Ensinnäkin haluaisin kiittää kiittää varjoesittelijöitä heidän osallistumisestaan ja ensimmäisestä äh, keskustelusta, kun me puhuimme asiasta. Ja esittelijänä, liikennevaliokunnan lausunnon laatijana komission ehdotus äh, on hyvin lähellä minun äh, sydäntäni ja minun ehdotukseni perustuvat hyvin pitkälti äh, vaihtoehtoisiin äh, mahdollisuuksiin, jotka vaikuttavat epäsuorasti maakäytön muutokseen. Minun tavoitteenani on, että nämä maailmanlaajuiset negatiiviset vaatii, että voimme estää EUn ilmastopolitiikan negatiiviset vaikutukset globaalisti ja lähdetään eteenpäin tässä komission valkoisesta kirjasta ja Euroopan parlamentin päätöslauselmasta ja sen vuoksi meidän täytyisi miettiä, millä tavalla me sitten saavuttaisimme vuoteen 2020 20 prosentin vähennyksen verrattuna vuoteen 1990 liikennesektorilla ilman maatalousperusteista polttoainetta. Ja päätöslauselmassa me on puhuttu aiheesta jo aikaisemmin ja, jo, ja siitä, että uudistuvilla energioilla olisi tärkeä osuus näiden tavoitteiden saavuttamisessa. Ja sen vuoksi täytyisi myös esimerkiksi käyttää uusiutuvaa sähköä liikenteessä, nimenomaan rautatie. Liikenteessä tällä on suuria mahdollisuuksia ja tämä olisi helposti toteutettavissa. Näitä kannustuksia, kannustimia voitaisiin käyttää myös esimerkiksi säh- rautateiden sähköistämisen tukemiseen. Kaiken kaikkiaan minä tuen myös sitä, että tuettaisiin tätä tuotantoa ja että investoitaisiin investoitaisiin uusiin energioihin ja että yritykset saisivat tietynlaista investointitukea. Ja meidän täytyy toki huomioida se, että nyt taloudellinen tilanne on tiukka ja sen vuoksi julkisen tuen tulisi rajoittautua siihen tekniikkaan, mikä on kaikkein tehokkainta ja tätä kautta voitaisiin parantaa teknologian kehitystä ja kehittämistä. Ja myös biopolttoaineita pitäisi koskea samat ehdot. Ja nimenomaan sitä, että on tuettu viljelykasvi polttoainetta ei ole suhteellista, jos me huomioimme sen, että haluamme edistää EU:ssa älykästä älykästä innovaatiota. Me tarvitsemme kaikkia mahdollisia uusia instrumentteja ja sen lisäksi täytyy myös huole, huomioida maankäyttö ja tavallaan elintarvikkeiden ja elintarvikepohjaisen polttoaineiden välinen kilpailu. Ja sen vuoksi minä ehdotankin äh, vuoteen 2020 10 prosentin kokonaistavoitta ja että se saavutettaisiin nimenomaan energiatehokkuuden avulla ja energian säästämistoimenpiteiden avulla. Kiitos. Kiitos EPPstä varjoistelee herra Borisov. Uh, thank you, Chairman, dear colleagues. Kiitos puheenjohtaja. Arvoisat kollegat, Biopolttoaineiden edistäminen on ollut hyvin tärkeä asia ilmastonmuutoksen torjunnassa ja myös liikennesektorilla, koska kasvihuonekaasupäästöjä halutaan EU-ssa vähentää 20 prosentilla ja vähentää myöskin liikennealalla riippuvuutta öljystä. Ja siksi nyt on edistettävä kolmansissa maissa ja EU:ssa tämän teknologian kehitystä. On tunnustettava se, niin voisinko pyytää, että hieman hidastatte vauhtia, jotta tulkkaa, tulkit voisivat vähän paremmin tätä tulkata? Biopolttoaineilla on ollut myös kielteisiä vaikutuksia ja siksi komissio on antanut nyt säädösehdotuksen, jotta voitaisiin noita haitallisia vaikutuksia vähentää. Samalla kuitenkin halutaan biopolttoaineiden käyt, sellaisten biopolttoaineiden käyttöä edistää, jotka aiheuttavat vähemmän tai ei ollenkaan kasvihuonekaasupäästöjä. Ja mielestäni on hyvin tärkeää kuitenkin, ettei nykyjärjestelmää rangaista, mutta on saatava lisää investointeja, mutta samalla lähettää vahva viesti, että tulevil, tulevaisuudessa markkinoilla täytyy saada uudenlaisia biopolttoaineita, ottaen erityisesti huomioon nykyisen taloustilanteen EU:ssa. Kehittyneitä biopolttoaineita ne on edistettävä. Ne vaativat kuitenkin investointeja ja uutta teknologiaa. Ja tämä onnistuu vain, jos EUn politiikassa sovelletaan vankkaa säädöskehystä, joka takaa myös oikeusvarmuuden. On tärkeää myös mainita, että on erinomainen ajatus käyttää rautatieliikennettä tässä, mutta lisäksi on otettava huomioon tarvittavat investoinnit erityisesti itäisen Euroopan maissa, koska siellä on todella raskaita investointeja tulossa, eikä nykytaloustilanne sitä mahdollista. Eli viiden prosentin osuus liikennealalla on vähän hankala. Kiitos. Alkadrai. Äh, äh, no herra Panjo on tulossa, joten hän, hän haluaa puhua tästä. Hyvä, no sitten äh, Rova Bilbao. Gracias, presidente. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin meidän pitää sanoa, että olemme samaa mieltä siitä, että pitää säilyttää tämä tavoite 10 prosentin kiintiö energia, jotka tulevat uusiutuvista energialähteistä ja meidän pitää vähentää 6 prosentilla <clears throat> kasvihuonekaasuja vuoteen 2020 mennessä. Uskoakseni nämä ovat perustavoitteet, joita pitää yhä työstää ja tässä mielessä olemme samaa mieltä tavoitteiden kanssa, joita tämä aloite pitää sisällään, niin pitää vähentää biopolttoaineiden käyttöä kaupallisessa mielessä ja tehdä prosessi paremmiksi tuotantosektorilla ja edesauttaa sitä eh, biopolttoaineiden, eh, kehittyneiden biopolttoaineiden parempaa ja laajempaa käyttöä, koska niillä tulee olemaan suurempi painoarvo ja merkitys suhteessa perinteisiin polttoaineisiin. Ja viimeksi meidän pitää myös ottaa velvoitettavuus tähän tiedottamiseen. Ja mitä tulee näihin tiedottamiseen jäsenvaltioiden toimesta ja toimittajien toimesta, jotta he todella ilmoittavat, mitä ovat näiden biopolttoaineiden päästöt. Ja, ja että pitäisi kertoa myös, miten ne muuttavat tätä, kun puhutaan epäsuorasta maankäytön muutoksesta. Niiden pitää olla yhteen sopivia mm, tieteellisten, tieteellisten tietojen parantamisen kanssa. Eli tässä on paljon vielä etenemisen varaa. Olemme kuitenkin sitä mieltä, että on välttämätöntä suojella niitä investointeja, joita on tällä hetkellä jo tehty, koska investoinnit näiden kaikkien toimijoiden äh, toimesta ovat aina tehty luottamushengessä ja turvallisuuden nimissä ja on haluttu myös parantaa eurooppalaisten ja jäsenvaltioiden toimintapiiriä. Eli kaikissa tar- tarkistuksissa halutaan mennä vielä pidemmälle kuin, mitä, kuin mistä me olemme olleet yhtä mieltä yhteisten tavoitteiden suhteen. Meidän tarkistuksemme tulevat, ovat suunnattuina sillä tavalla, niin kuin olemme alun perin sanoneet, mutta olemme sitä mieltä, että tässä ei riittävästi turvata kriteereitä ja sen takia me teemme työtä, että pääsisimme parempaan sopuun. Meidän mielestä on tärkeää myös päästä siihen, mihin tässä valiokunnassa alun perin oli haluttu. Panjo. Kiitos, herra Panjo. Tuota, Kiitos puheenjohtaja. On erittäin miellyttävä saada kiittää esittelijä Rouva Vilsia, valmistelija Rouva Vilsia tästä mietinnöstä. Tuu. Olemme ihan samaa mieltä komission kunnianhimoisten tavoitteiden kanssa. Tämähän on yhdenpitävä meidän politiikkamme kanssa, kun pyrimme vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä. Ei ole mitenkään ymmärrettävää, että me etenisimme. Meillähän on tässä paljon riskitekijöitä, jotka ovat tulleet esiin. Emme voi sallia sitä, että biopolttoaineet yleistetään, jotka olisivat saastuttavampia kuin perinteiset fossiiliset polttoaineet. Meidän täytyy pitää mielessämme, että nämä biopolttoaineet tulevat vääristymiä elintarvikemarkkinoille aivan erityisesti nostavat joidenkin raaka-aineiden hintoja. Tässä on kyse siitä, että köyhillä alueilla saataisiin riittävästi ravintoa väestölle, mutta on kyse myös karjan rehusta, joka tulee kalliimmaksi. Tämä ilmiö, äh, siis sillä on heijastusvaikutukset koko tuotantoketjuun. Meidän pitää olla yhteneväisiä toiminnassamme ja tavoitteissamme. Jos me haluamme rajata kokonaisuudessaan biopolttoaineiden käyttöä 5 prosenttiin, 10 prosenttia uusiutuvista energialähteistä vuoteen 2020. Se olisi ihan hyvä. Ehkä tämä olisi yksi pilari meidän kolmannelle teolliselle vallankumouksellemme ainut meidän Yksi ainut liikennevälineiden sähköistäminen ei tarkoita sitä, että pääsisimme tällä tavoin tavoitteisimme. Meidän sen takia meidän täytyy meidän muu, rajoittaa tätä liian suoraa epäsuoraa maankäytön muutosta. Eli meidän täytyy ajatella muita biopolttoaineita, jotka kunnioittavat paremmin ympäristöä. Sitten laskentajärjestelmä. Tämä on hyvin kannustava, ihan hyvä ja se on ihan sopiva ja se, meidän täytyy kuitenkin luoda se, tiettyjä rajoja, tiettyjä meidän täytyy harmonisoida petoksen vastainen käytäntö Euroopan tasolla. Meidän sen pitää olla myös yhteenpitävä lainsäädännön kanssa ja järjestelmän pitää olla luotettava ja toimiva. Tässä, hyvä puheenjohtaja, joitakin kommentteja, joitakin elementtejä tässä vaiheessa mm, keskustelua tässä valiokunnassa. Kiitokset tästä edustaja Taylor. Kiitos äh, puheenjohtaja, kiitokset äh, edustaja Wilsille hänen mietinnöstään. Me kaikki näemme tämän käytön, äh, että käytön määrä on tällä hetkellä se ongelma polttoaineiden suhteen ja sen vuoksi me tukisimme sitä, että vähennettäisiin energian käyttöä liikennesektorilla 20 prosentilla vuoteen 2020, kuten valkoisessa kirjassakin sanottiin. Meidän mielestämme se on välttämätöntä yhdessä öljyriippuvuuden vähentämisen yhteydessä. Ja minusta nämä asiat pitää ottaa mukaan myös näihin laskelmiin. Ei riitä, että vain viitataan lukuihin, kuten komissio tekee. Ne on, niiden on oltava vakaa osa, kun lasketaan hiilipäästöjä. Ja me uskomme, että mitä tulee äh, tähän äh, maankäytön äh, suhteen, niin siinä se tavoitteen pitäisi olla kolme prosenttia. Ja me haluamme myös uudistuvalle energialle tavoitteet, joka kattaisi kaikki liikennemuodot, junat, autot, pyörät, laivat, veneet, kaikki. Ja tämä kerroin olisi viisi niin, että voitaisiin parantaa uudistuvien energioiden käyttöä. Ja sen lisäksi täytyisi myös antaa kannustimia sellaiselle biopolttoaineelle, joka ei vie elintarvikkeilta maankäyttöä koska tällä hetkellä tämä on johtanut epätasapainoon elintarvikkeiden tuotannon kapasiteetissa, varsinkin kehitysmaissa. Ja tämä on ollut seuraamus, jota ei oltu tarkoitettu tai huomioitu. Ja sen vuoksi meidän täytyy pyrkiä tällaisiin hyvin edistyneisiin biopolttoaineisiin, joiden päästöt ovat nolla. Sitten edustaja Foster. Thanks to the rapport. Kiitos puheenjohtaja, kiitos esittelijälle. Tämä työ on käynnissä myöskin Envissä ja Itressä ja pitäisi todella tietää, mistä on kyse. Minä olen tästä todella huolissani, koska me nyt, mihin me nyt pyrimme? Meillä on EU-ssa näitä tavoitteita ja sitoumuksia sen suhteen, mitä pitää vuoteen 2020 mennessä toteuttaa. Ja kuitenkin kaiken keskiössä on maan käyttö. Ja jotkut tahot ovat todella mukana tässä. Jos on tavoitteita, niin minun mielestäni itse asiassa se ei ole ihan ok, että on vain tavoitteita. Meillä pitäisi olla realistiset tavoitteet eikä todellakaan tehdä tätä sellaisten maiden kustannuksella, jotka pyrkivät kehittymään, jotka tarvitsevat viljakasveja ja kaikkia näitä asioita. Mielestäni tämä on liian rajoittava ja direktiivi ei millään tavalla täydentäviä ympäristöehtoja tässä edistä. Meidän pitää katsoa, että mitä me todella tässä teemme. On ihmisiä, jotka nyt istu, istuvat ja vain asettavat tavoitteita ja näin me toimimme, olipa sitten kyse kalastuksesta tai jostain muusta alasta. Ja mielestäni tätä ei voida hyväksyä. Meidän pitää olla realistisia. Millaisia vaihtoehtoisia mahdollisuuksia meillä on? Ja myös teollisuudessa etsitään vaihtoehtoja biopolttoaineiden alalla, mutta meidän täytyy vain kaikessa suhtautua tähän käytännöllisesti, eikä tehdä tätä EUn ulkopuolisten maiden kustannuksella. Ja minusta tuntuu siltä, että nyt kun nämä aikataulut tähän asetetaan, niin näin juuri käy. Eli tämä on melko vahva kysymys. Yksi, neljä, kuusi kohdat koskevat elintarvikekasveja ja me emme tue näitä ehdotuksia. Tästä pitää todella yksityiskohtaisesti keskustella niin kuin Invessa ja Itressä esimerkiksi tehdään. Kiitos. Uh, Kiitokset ja sitten komissiosta herra Pilsek. From DG Energy. Yes, thank you, Mr. Kiitos äh, puheenjohtaja. ne keskustelut, joita käydään Euroopan parlamentissa, ovat hyvin samankaltaisia kuin mitä me kävimme komissiossa tätä ehdotusta valmistellessamme. Eli kysymyksessä on lähinnä se, että otetaan huomioon uudet todisteet tai todisteet, joista on tulossa äh, vakaampia koko tässä keskustelussa biopolttoaineiden kestävyydestä. Se, mitä tässä komissio on yrittänyt tehdä, on yhdistää teollisuuden intressit, biopolttoaine teollisuuden intressit, joilla on ihan oikeutettuja odotuksia EU:ssa. Tämä on yhtäältä yksi asia. Ja toinen on se, että Me tiedämme, että on päästöjä, jotka jätetään ulkopuolella, kun me puhumme biopolttoaineiden kasvihuonekaasupäästöjen säästöistä. Ja joskus ne voivat jopa nollata ne edut, mitä me olemme saavuttaneet kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisellä. Ja me olemme yrittäneet yhdistää nämä kaksi näkökantaa ja meistä oli parempi, että me oikeastaan jäädyttäisimme EUn biopolttoaineiden käytön, perinteisten biopolttoaineiden käytön sille tasolle, jossa niitä nyt käytetään. Tämä on se 5 prosenttia. Ja siksi meillä ylipäätään on tämä 5 prosentin katto tässä ehdotuksessa, koska se on tällä hetkellä perinteisten biopolttoaineiden käyttöaste EU:ssa joten haluaisimme taata, että olemassa oleva biopolttoaineiden tuotanto voisi jatkua, mutta samanaikaisesti tämä katto on tavallaan hyvin aikamoinen tällainen väline, jolla rajoitetaan biopolttoaineiden epäsuoraa maakäyttöä. Joten tiede Mm, ei vielä ehkä anna meille tarpeeksi perustaa niin, että voisimme varmasti lähteä äh, perustamaan tietynlaisia biopolttoainefaktoreita. Haluan tässä vain nyt selittää sitä, että tämä katto on tällainen aika kömpelön väline, mutta meidän täytyy huomioida se tilanne, jossa me olemme ja jossa riskinä on se, että meidän täytyy uudelleen arvioida ja laskea näitä arvoja koko ajan, emmekä voi antaa hyvin vankkoja äh, tavallaan lukuja äh, biopolttoaineista ja niiden investoinneista. Euroopan lainsäätäjä ei liioin äh, koske energia uudistuvien polttoaineiden direktiiviin, joten me olemme tässä perustaneet näkemyksemme siihen, että EUn tavoitteena on saavuttaa ne luvut, jotka on asetettu ja että me tavallaan täyttäisimme tämän mahdollisen kuilun, joka syntyy tästä viiden prosentin perinteisten biopolttoaineiden katon käytöstä. Näin tekemällä me mahdollistaisimme sen, että jäsenvaltiot saavuttavat tavoitteensa, koska tämä yksi yksikkö biopolttoaineesta laskisi kaksi tai, kahdeksi tai kolmeksi yksiköksi, kun saavutetaan nämä tavoitteet. Ja tällä tavalla me voisimme tukea jäsenvaltioita, että ne saavuttaisivat tavoitteensa, vaikkakin tässä on tämä katto. Ja toisaalta sitten taas, eh, kun käytetään näitä kertoimia, niin me saisimme aikaan hyviä kannustimia biopolttoaineiden kehittämiselle ja kaupallistamiselle. Ja e, jossa olisi hyvin vähän epäsuoria maankäytön muutoksia. Ja tämä olisi silloin uskottavampaa Euroopan kansalaisten silmissä ja tukisi sitä, että saataisiin aikaan vakaa poliittinen puitteisto näille investoinneille tulevaisuudessa, koska biopolttoaineet ovat tulleet jäädäkseen ja se on ihan selvä, kun katsomme myös vuoden 2050 energian käytön suunnitelmaa. On selvää, että me tarvitsemme biopolttoaineita mutta emme ehkäpä niitä biopolttoaineita, mitä tänä päivänä EU:ssa käytetään. Yhteenvedonomaisesti komission ehdotuksessa asetetaan tavallaan uudet painopisteet ja annetaan signaali siitä, että nyt me olemme tekemässä tämän muutoksen kohti edistyneempiä biopolttoaineita niin, että voisimme olla uskottavia myös uudistuvien energioiden tavoitteiden suhteen. Ja sitten edustaja Vils, haluatteko lisätä jotain? Ja, vielen dank. Äh, Kiitos. Tässä me olemme kuulleet monia näkökantoja siitä, millä tavalla meidän pitäisi minimoida biopolttoaineiden haitalliset vaikutukset ja myös siitä, että meidän pitäisi antaa kannustimia biopolttoaineiden äh, tulevalle kehittämiselle. Minä ajattelen, että tässä nyt kutsuisin varjoesittelijät vielä äh, kokoukseen niin, että löytäisimme kompromisseja aiheesta ja sitten äh, voimme neuvotella myös äh, sihteeristön kanssa näistä määräajoista. Kiitos. Kiitokset. Määräajat tarkistuksille on 16. toukokuuta ja äänestys äh, liikennevaliokunnassa 18. kesäkuuta, koska tiedän, että Envi-valiokunta äänestää 10. heinäkuuta ja täysistunto on sitten heinäkuun täysistunto. Joten 16. toukokuuta määräaika tarkistukselle äänestys TRAN-valiokunnassa 18. kesäkuuta. Selvä. Kiitokset. Ja nyt sitten palaute kolmikantakokouksista ja tämä tehdään suljetun ovin, joten pyytäisin, että äh, muut lähtevät huoneesta paitsi jäsenet ja äh, henkilökunta.